Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Good morning, everybody. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvää huomenta kaikille. Haluan toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. Toivon teille kaikille myöskin todella hyvää uutta vuotta, hyvät kollegat. Hyvät komission edustajat, tilintarvitsumistuimen, Euroopan investointipankin edustajat. Toivon, että uusi vuosi on alkanut hyvin. Aluksissaankin toivottaa teidät tervetulleeksi ja talousarviomantavaliokunnan ensimmäisen kokouksen vuonna 2014. Me toivotamme teille henkilökohtaisesti terveyttä, onnea ja Euroopan toimielimille eh, tervettä rahoitustilannetta. Otan esille esityslistan. Meillä on yksi täydennys esityslistaan. Meillähän olimme sopineet, että me hyväksyisimme lausunnon, joka koskee talousraha-asioiden valiokunnan mietintöä Troikasta ennen joulua. Tämä aikataulu kuitenkaan ei ollut saatavissa selville. Nyt on käynyt selväksi, että kaikki tapahtuu, tulee tapahtumaan pakostakin hyvin lyhyellä aikataululla, joten ottaisimme, että tänään keskustelisimme tästä työasiakirjasta ja lausunnosta, jonka sihteeristä on tukenut nyt yötyötä tekemällä sitä, että olemme voineet saada paperin tänään käsiteltäväksemme. Kiitos siitä, että tämä voidaan ottaa estyslistalle ennen koordinaattorien kokousta. Ajatellen koordinaattorien kokousta, siis haluaisin viitata siihen, että lähdemme siitä liikkeelle, että kokouksessa tulee lyhyt, koska kokouksen päätteeksi on kutsua teidät pienelle vastaanotolle vuoden alun kunniaksi, koska haluamme nyt nostaa maljat vuoden alun kunniaksi. Me kaikki, jotka intensiviteetti työtä yhdessä, haluaisin nyt viitata siihen, että tämä pieni vastaanotto on kello 12.30, eli toivottavasti lyhyen koordinaattorin kokouksen jälkeen. Ja toivotan kaikki sylmästi tervetulleeksi ja toivon, että jäätte tänne. Nyt meillä on siis hyvin pitkä esitystä, Jos sopii, niin tämän Troikka-mietintö otetaan mukaan tähän. Esitystä on näiltä osin muuttunut. Saan viitata siihen, että tämä kokous on julkinen, että internetissä se on seurattavissa ja tulkkaus on olemassa erinäisille kielille. Ja näin se sitten vastuvapausmenettelyyn Kohtana kolme meillä on vastuuvapaus EUn yleisestä talousarviosta vuosi 2012, 8, 9 ja 10 Euroopan kehitysrahasto. Meidän lau- valiokuntamme on vastavalaus, vastaava valiokunta tässä asiassa. Kehitysvaliokunta ja budjettivaliokunta ovat, voivat antaa asiasta lausunnon. Budjettivaliokunta on päätynyt, että se ei anna lausuntoa. Ja mm, tulemme keskustelemaan Euroopan instituutin Euroopan unionin ulkopuolisen toiminnan osaston pääjohtajan eh, herra Baaselin kanssa. Tervetuloa tänne valiokunnan kokoukseen, herra Baasel. Ja Tinan sumistumista saan toivottaa tervetulleeksi herra David Bostokin. Selvästi tervetuloa. Esittelijä on Jan Mulder. Jan, esittelijänä haluatko käyttää puheenvuoron vai voimmeko siirtyä suoraan Ah, tilintarkastustuomioistuin saa aloittaa, joten tilintarastumistoin saa esimerkiksi puheenvuoron. Is nobody there? Äh, da ist jetzt äh, nicht erkennbar. Nähtävissä, onko tilintarastumistoimen edustaja jo paikalla. No, siinä tapauksessa ehdotan, että annan siis puheenvuoron teille, Rova Barton. Thank you very much and uh, happy new year. Paljon kiitoksia ja hyvää uutta vuotta kaikille. Euroopan investointipankki on luonnollisesti Euroopan unionin pankki Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja sellaisena me kannamme Euroopan unionin politiikasta hyvin suurta vastuuta. Ja tässä kontekstissa me vapaaehtoisesti osallistumme tähän Euroopan kehitysrahaston vastuuvausmenettelyyn. Vaikka meillä ei virallista velvollisuutta olekaan, niin minä haluaisin kertoa teille, että hiljattaista edistystä alueilla, jota tässä valiokunnassa on tuotu esiin, jotka ovat teille tärkeitä, on tapahtunut. Aivan aluksi haluaisin kuitenkin tarkastella hiukan eh, pidemmälle taaksepäin kuin viime vuotta 2012, sillä Tämä vuosihan oli erittäin tärkeä vuosi, päivä. Tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun EKR alkoi Afrikan ja Karibian alueen maissa rahoittaa projekteja. Ja tänä aikana me olemme yli 1300 projektia 92 maassa tai alueella rahoittaneet. Ja tämä vastaa 16,3 miljardia kokonaisuudessaan lähestulkoon 53 miljardia myöskin tukia tekniseen apuun projekteihin ja 5 4 miljardia energiaprojekteihin ja 1,5 miljardia vesihallintoprojekteihin. Tämä heijastaa toiminnan kokoa. Ja vuodesta 2003 olemme toimineet kotonun sopimuksen puitteissa merentakaisilla alueilla AKP maiden rahoitusta tulee Euroopan kehitysrahastosta ja tämän vuoksi olemme täällä tänään. Tämän lisäksi pankilla on omiakin varoja, joita me lainaamme pääomamarkkinoilta jäsenmaiden takuin. Kotonon sopimuksen jälkeen EK, AKP ja Euroopan unionin jäsenmaat ovat toimineet yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden kautta. Ja meillä on nyt 20 vuoden rahasto, jossa on 3,2 miljardia määrärahoja. Tarkoitus on rahoittaa joustavasti riskivälineitä ja toimia katalyytteenä muille investoijille, myöskin pitkäaikaisille paikallisille investoijille. Meidän tuottamme näissä maissa saavat tukea Euroopan kehitysrahastosta – ja tuista, joilla voidaan taata se, että projektit saadaan käyntiin tai joilla voidaan tarjota lisäarvoa. Vuonna 2012 strategia konsolidoitiin sidosryhmien kanssa ja korostettiin erityisesti yksityisen sektorin ja pienten toiminnan roolia ilmastonmuutos- ja energia-alalla ja kestävän kehityksen alalla. Keskityimme rahoitussektoriin ja mikrorahoitukseen enemmän kuin koskaan Palaan tähän asiaan ja pankkisektorin kehitykseen ja korostimme vielä enemmän kuin ennen ilmastonmuutoksen vastustamista ja avainkysymysten määrittelyä alueellisessa integraatiossa. Vuonna 2012 koko laina summa alueella oli 644 miljoonaa ja 41 miljoonaa tukea myönnettiin alueellisiin, alueellisiin projekteihin. Meillä oli yhdeksän maata, joissa oli neljä eri ryhmää ja 31 projektia. 57 prosenttia näistä projekteista oli yhteisrahoituksen piirissä ja kokonaisuudessaan tämä vastaa 119 projektia, jotka yhteisrahoitettiin. Lähestulkoon yksi kolmas, yksi neljäsosa projekteista – otti mukaan myöskin ilmastonmuutosulottuvuuksia. 22 prosenttia lainanainnosta vastasi tätä. Tämän lisäksi talouskasvun tukeminen ja köyhyyden vastainen toistelu kehittyvissä maissa on toimia. Me pyrimme tukemaan riskinottoa lainan annolla. Tämä volyymi on noussut lähestulkoon kaksinkertaiseksi 193-355 miljoonaan ja olemme ylittäneet 300 miljoonaa jo toisena peräkkäisenä vuonna ensimmäisen kerran. Tämä on saanut menet ylittämään tämän kolmen miljardin rajan. Tämä ennätys osoittaa sitä, että laina, virta, riittää tukemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että EQR-raha saa vastinetta. Voisin nyt kertoa hiukan siitä, mihin nämä varat suunnataan. Ensinnäkin finanssisektori, sen suhteen usein esitään kysymyksiä. Ensimmäinen esimerkki on mikrorahoitusesimerkki Itä-Afrikan yhteisöissä, jotta voitaisiin koko tätä alueen finanssimarkkinaa tukea. Tässä tulen lopuksi näyttämään teille lyhyen videopätkän, joka osoittaa, millaisia hyötyjä on saatu aikaan. Olemme arvioineet, että noin 19 000 työpaikkaa on 13 13 000 yrityksessä onnistuttu säilyttämään rahoituksen ansioista. Keniassa startup tai modernisointikulut PK-yrityksissä ovat olleet rahoituksen aiheena. Tämä voi olla erittäin tärkeä tekijä sektorin kehitykselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vaikkapa lyhyen aikavälin työpaikojen luominen on vaatimatonta. Pitkällä aikavälillä hyöty tulee olemaan suurta. Arvioimme, että noin 50 000 työpaikkaa tullaan 800 pk-yrityksessä luomaan tuen avulla. Ja tämän lisäksi meillä on uusi seikka, jonka suhteen kysymyksiä on esitetty. Me olemme luonneet lainatakuita projekteille ja ensimmäisen kerran olemme tehneet nyt IFCn kanssa lainojen takuujärjestelmässä yhteistyötä. Me, me olemme pyrkineet laajentamaan tätä portfolioita pk-yrityksiin. Aivan usein Afrikassa on haluttomuutta ulottaa riskinottoa pk-yrityssektorille. Me pyrimme kehittämään tätä. Me uskomme, että noin 25 000 työpaikkaa voitaisiin näin luoda. Infrastruktuurisektorilla pankki antoi yli 360 miljoonaa tukea yhdeksään suureen projektiin ja meillä oli yhteensä 250 miljoonaa tukia kuudessa suuressa voimalla hankkeessa. Tämä vastaa 750 megawattia ja tämä vastaa koko Etiopian kapasiteettia, joten voitte kuvitella minkälainen tämä vaikutus on. 400 000 kotitaloutta sekä kaupunki- että maaseutualueella tulee tähän energiaverkkoon ja tämä tulee tarjoamaan puhtaampaa energiaa ja luomaan uusia mahdollisuuksia alueella. Kamerunissa meillä oli suuria projekteja, joiden tarkoitus oli kaasu- ja kaasuvarojen hyötykäyttö. Ja uuden säätelevän vesipadon rakentaminen Sangerjoelle on tukenut voimaloiden käyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Se tulee luomaan yhteyksiä eh, maaseutualueella 2400 kotitaloudelle. Meillä on kredissä kaasulaitoksia, jotka tulevat tarjoamaan kuivalla kaudella halpaa energiaa. Näin voimme taata, että maassa ympärivuotuinen energiantuotanto säilyy ja tukee kehitystä. Konfliktin jälkeisissä maissa on usein vaikea riskien vuoksi eh, investoida Iberiassa, Norsulurannikolla, Gineassa, meillä on ollut maat yhdistävä verkko, joka on yhdistänyt ne Länsi-Afrikan verkoston ja pitkällä aikavälillä tällä tulee olemaan erittäin suuri merkitys. Me pyrimme näissä maailman köyhimmissä maissa vähentämään energiakuluja tämän 75 miljoonan suruisen lainan lisäksi meillä on ollut Ervestä itsestään hyvin suuria panoksia. Tämän lisäksi olemme saaneet muilta toimijoilta yhteisrahoitusta. Vuonna 2014 olemme tarjonneet noin 160 miljoonaa viiteen toimintasuunnitelmaan ja energiasektorilla tarkoituksena on korvata vesivoimalla vanhat energiamuodot. Ja voisin tuoda vielä esiin muutamia asioita korostakseni sitä, mitä olemme tehneet Ranskan Polynesiassa, missä 7,5 miljoonaa annettiin lainoina sairaalasektorille. Sinne asennettiin meriveden hyötykäyttöön perustuva ilmastointijärjestelmä. Ja voisin lopuksi puhua hiukan niistä edistysaskelista, joita on saatu aikaan, josta on aikaisemmin keskusteltu. Olen havainnut, että meillä on melko lailla yksityiskohtia liittyen pankin tulosten odotuksiin. Me aloitimme vuonna 2012 uuden seurantajärjestelmä ja tämä on syynä täällä. Meillä on siis nyt vankkajärjestelmä, jolla voimme mitata projektien tuottoa ja lopultakin parantaa sitä. Ensimmäinen raportti on julkaistu, varmaankin voitte saada siitä kopion, ja se sisältää analyysin niistä operaatioista, joita tuona vuonna on hyväksytty. Jotta voisin antaa ajatuksen siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut, meillä on kahdeksan tapauskohtaista arviota mukana. Me jatkamme tätä työtä tänäkin vuonna ja toivomme, että voimme toisella vuosineljäksellä raportoida. Tässä puitteistossa varmistamme jo niiden projektien valikoinnin, joissa pankki voi toiminnallaan tuottaa suurinta lisäarvoa. Lisätyötä on myöskin tehtävänä sillä luonnollisesti tältä vuoden 2012 pilottikaudelta me voimme ottaa oppia ja me voimme yhä kehittää indikaattoreita ja erilaista arviointimetodologiaa. Me teemme yhä yhteistyötä. Puitteistossa myöskin on erittäin tärkeitä ulottuvuuksia, joissa voimme tehdä enemmän. Meillä on uusi läpinäkyvyyttä koskettava aloite ja me teemme jo sehteeristön kanssa yhteistyötä uusien läpinäkyvyysstandardeen parissa. Kuten mainitsin, me olemme yhä tekemässä ja rahoittamisen alalla läpinäkyvyysstandardin kanssa töitä ja tulevassa valiokunnan kokouksessa tulette saamaan tietoja siitä, kuinka nämä standardit liittyen tulosten julkistamiseen ja muihin seikkoihin etenevät. Sitten petosten vastainen ohjelma hyväksyttiin syyskuussa. Se on nyt julkaistu nettisivullamme ja meillä on nolla toleranssi petosten suhteen. Meillä on uusia politiikkoja, esimerkiksi ilmiannon suhteen, whistleblowing-politiikka. Ja meillä on esimerkiksi tietosuojan liittyen uusia määritelmiä. Olemme siirtyneet eteenpäin KFWn kanssa. Tämä on erittäin suurta lisäarvoa meidän asiakkaillemme, sillä voimme toimia paljon tehokkaammin ja rahoittaa suurempia projekteja ja voimme luottaa toistemme toimintamalleihin. Meillä on siis eh, nyt kokonaista 30 projektia, joissa tehdään jossakin määrin yhteistyötä. Meillä on seitsemän uutta toimeenpantavissa vuosittain ja alueellisia projekteja Aasiassa ja itäisen kumppanuuden alueella ja myöskin AKP, AKT-alueella. Teemme paljon läheisempää yhteistyötä myöskin ohjelmoinnin merkeissä, sillä nyt meillähän alkaa uusi rahoituskehyskausi ja yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa pankki on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä mm, jotta voisimme varmistaa, että voimme saada enemmän aikaa. Yksi avainalue, josta meillä on esitetty aikaisemmin kysymyksiä, on synergioiden tukeminen ja näiden ERB-ulkoisten edustustojen yhdistäminen Euroopan unionin edustustoihin. Tämähän ei ole yksinkertaista, kuten voidaan kuvitella. Näillä edustustoilla ei aina ole tiloja meille, mutta olemme saaneet nyt erittäin hyvää edistystä aikaan. Meillä on jo neljä yhteistä toimistoa Santo Domingossa, Pekingissä, Kievissä ja Moskovassa, jossa jaamme tiloja. Ja me olemme myöskin saamassa uutta sovittua edistystä aikaan tänä vuonna. Meillä on seitsemän maata, jossa paikallinen agentti otetaan ähm, edustustoon mukaan. Nythän meillä on tähän asti ollut rajattua paikallista edustustoa. Sitten jos tarkastelemme tätä rahoituskuorta, kun keskitytään vielä suuremman riskin projekteihin, meillä on erityinen äh, 500 miljoonan määräraha, joka on suunnattu nimenomaan näihin projekteihin. Keskeiset prioriteetit tulevat olemaan finanssisektori ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, mutta tämä määräraha tulee tekemään mahdolliseksi keskittyä erityisesti niihin maihin, joilla on kaikkein suuremmat tarpeet. Menneisyydessä meillä on ollut vaikeuksia tehdä töitä konfliktien riivaamissa tai hyvin köyhissä maissa tai katastrofialueilla. Me myöskin toivomme, että laidan anto toiminta nousee näillä alueilla toiminnan tämän seurauksena ja että voimme jakaa riskejä, että pankki tulee aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia ja että voimme yhdistää tämän toiminnan Euroopan unionin talousarvioresursseihin. resursseihin. Yhteenvetona voisin sanoa, että pankki pyrkii varmistamaan sen, että nämä rahoitusvälineet tulevat olemaan hyvin tärkeä tekijä sekä näissä maissa että kumppanimaissamme. Ja toivottavasti saamme edistystä tulevina vuosina aikaan dialogin myötä. Meillä on uutta innovointia. Tehän usein kysytte meiltä, mitä rahoitussektorilla tapahtuu, ja meillä on nyt hyvin lyhyt video, joka antaa teille ajatuksen siitä, mitä näissä mikrorahoitusprojekteissa Itä-Afrikassa tapahtuu. Mainitsin tämän aikaisemmin täällä. Varmaankin joku voi nyt painaa oikeaa nappia, jotta voisimme nähdä tämän videon. Ehkäpä tulevaisuudessa voimme jopa järjestää interaktiivisen yhteyden teidän ja edunsaajien kesken Skype-ohjelman tai muiden välineiden kautta. Ja ehkäpä jos mahdollista järjestää interparlamentaarinen vierailu, olisi hienoa järjestää mahdollisuus tavata edunsaajia, mutta nyt tänään meillä on mahdollisuus katsoa tämä video. Kiitoksia.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 that these loans are able to help them to grow. Biashara yangu ni kuuza soda ama Coca-Cola distributor, na pia niko na lodgings na pia nina biashara ya baa. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kere Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaduka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 Okay, thank you very much. Very nice movie. Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen filmi, ei mitenkään tutkivaa journalismia, ehkä kuitenkin vain asioita edistävä. Kiitos Rova Baatsen raportista. Ne sain juuri tietää, että tilastotumistoin ei pysty olemaan tänään läsnä, koska heillä on hyvin tärkeä sisäinen kokous, joka koskee uuden presidentin löytämistä tilintostumistoimelle. Ymmärrämme tämän. Tilintostumistuin on riippumaton toimielin, joten meidän pitää hyväksyä tämä tilanne. Nyt avaan keskustelun ja annan puheenvuoron valiokunnan jäsenille. Ja ensimmäisenä esittelijä Jan Mulder. Thank you very much. I... Kiitos oikein paljon. Hyvin kiinnostuneena katsoin tuota elokuvaa. Asuin Keniassa viiden vuoden ajan. Anyway, it's an um, very informative uh, film about Kenya. If I... E-, en, en pyri, yritä puhua nyt svahilia, säästän teidät siltä, mutta, mutta Nairobin liikenteelle pitäisi jotain tehdä ruuhkille. Siellä se on aivan painajaismaista, mutta Euroopan investointipankista – hän näimmekin jo tietää tässä videossa. No, on loistavaa tiedotuspolitiikkaa mielestäni ja sikäli kuin asiakirjoista, joita sain, olen voinut todeta, niin vaikea löytää mitään vikaa sieltä. Tämä on mahtava menestystarina. Ainakin sen tiedon pohjalta, että minulle on annettu. Vaikea kuvitella, ettei mikään koskaan mene moinkään, mutta mikä taitaa olla esimerkki siitä, että jokin voi mennä myös pieleen. Ei se nyt helpotus ole, mutta ainakin se näyttää jotenkin normaalimmalta, ettei kaikki ole ihan pelkkää menestystarinaa. Mutta silti muutama kysymys. Jos me ja Euroopan investointipankin sisäinen tilintarkastaja KPMV, ovatko nämä julkisia kertomuksia, kuten tilintarkastustuomioistuimen. Mikä on pankin politiikka näiden sisäisten tilintarkastusten osalta? Ja sitten yleisempi kysymys. Olen tehnyt paljon työtä Afrikassa ja käsittääkseni siellä valtavasti Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki, Euroopan investointipankki, kaikki sieltä todella pyrkivät löytämään itselleen sopivia oikeita projekteja – Miten paljon hylkäätte hankkeita? Kuinka paljon hankkeita teille esitetään ja kuinka monet hyväksytään? Ja kun niin tehdään, niin miten olette suhteessa Maailmanpankkiin ja Afrikan kehityspankkiin, sen kehityspankkiin ehkä myös, minkälaiset nämä suhteet ovat muihin tärkeisiin pelaajiin siellä. Ja vertailetteko sitten Mikrorahoitus on kovasti muodikasta tällä hetkellä, joten vaikea löytää järjestöä, joka ei tekisi mikrorahoitushankkeita. Ja kiinnostaviahan nämä esimerkit aina ovat, mutta onko jotain eroja tuloksissa, jos verrataan Maailmanpankin hankkeita Euroopan investointipankin tai Afrikan kehityspankin hankkeisiin? Maailmanpankissa käsittääkseni on arviointiyksikkö ja kolmannesta näistä hankkeista pidetään epäonnistuneina. Mikähän mahtaa olla tilanne Euroopan investointipankin osalta? Ehdostaan Nigerian osalta epäilty petostapaukset sinänsä, mutta kyllähän hankkeet voivat muutenkin epäonnistua. Eli mikä on epäonnistumisaste yleensä? In, uh, the, in the case of Africa. Sitten Afrikan osalta kehitysrahasto mistä lähdetään liikkeelle ja minkälaiseksi summa muuttuu kerrannaisvaikutusten kautta. Eli mitähän kehitystä tässä on nähtävässä ja onko jotain eroa siinä, miten Euroopan investointipankki toimii ja miten käytetään omia resursseja Afrikassa. Euroopan kehitysrahastohan tekee lähinnä Afrikassa työtä, eli Onko tässä tuloksissa jotain eroja? Jos on kansainvälisiä järjestöjä, niin kysyisin jälleen yhteistyöstä. EU:ssa meillä on toisenlaiset standardit kuin muilla pankeilla. Mitkä ovat suurimmat erot, jotka huomaatte ja miksi uskoaksenne Euroopan unionin standardit ovat parempia kuin muiden, koska meidän kaikkien on niitä puolustettava. Ja sitten useita kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan kehitysrahasto on lainannut 3,63 miljardia AKT-maihin viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Kuinka monet näistä lainoista saatiin takaisin? Tämä liittyy tuohon aikaisempaan kysymykseen, miten rahasto on kehittynyt vuosien kuluessa. The investment fund was not covered. Kehitysrahasto käsittääkseni ei ollut mukana siinä, kun saatiin arviointikertomus EU-rahoituksesta yksityisen sektorin kehitykseen. Maaliskuussa 2013 tämä kertomus annettiin en tiedä, onko komissiosta joku läsnä, mutta kun kehitysrahasto on niin tärkeä, niin miksi se ei ollut mukana tässä kertomuksessa? Ja sitten tuo blending kysymys olisi ollut kysymys, jota olisin kysynyt tilintarkastustuomioistuimen edustajalta, jos täällä olisi ollut joku läsnä. Mutta miten sitä arvioidaan? Miten